puheenjohtaja. Edustaja Bowles saa puheenvuoron. Thank you very much. Um, this is just to uh, explain. Kiitoksia. Niin haluan vain selvittää sitä, että pyydämme lainsäädäntöpäätösosumehdotuksen lykkäystä, jotta voimme jatkaa neuvotteluja neuvoston kanssa tällä vahvistetulla neuvottelumandaatilla tästä täysistunnosta. Meillä on ollut kaksi keskustelua tästä erittäin tärkeästä asiasta ja on aivan selvää, että se, että nyt yrittää vain neuvotella yksipuolisesti omalla puolella ja sanotaan, että mitään liikkumavaraa ei ole, se ei ole mitään yhteispäätösmenettelyä eikä tyydyttävä ratkaisu. Siitä syystä arvostan kollegoiden tukea, jos haluamme välittää voimakkaan viestin neuvostolle tässä asiassa. Kiitos arvoisa eh, Kiitos puhemies Elisabeth Ferreran nimissä. Puhuttuani ryhmien, anteeksi, eri ryhmien äh, esittelijöiden kanssa ja minä olen kuullut valiokuntamme puheenjohtajaa puheenjohtajakokouksen jälkeen, niin me pyydämme, että artiklan 57 kohdan 2 mukaisesti lykätään tätä äänestystä päätöslauselmaluonnoksesta, koska me haluaisimme, että tässä saataisiin sopu ensimmäisessä käsittelyssä neuvoston kanssa. Tätä varten pyydämme neuvostoa, että se kuuntelee tämän äänestyksen tuloksia. Toivottavasti se olisi selkeä ja vahva ja että se lähtisi liikkeelle ja että se vastaisi siihen kirjeeseen, joka sille on lähetetty ja vastaisi parlamentin, parlamentin esittämään pyyntöön. Okay, Totean, että valiokunnan puheenjohtaja esittelijä ehdottaa, että lykätään esityksen äänestystä. Näin saitte puheenvuoron. Nyt siirrymme äänestämään ensin vastuuvaliokunnan tarkistus yhdessä ryhmässä tarkistus yksi. Tähän on suullinen tarkistus. Edustaja Ford. Kollegat, minulla on kaksi suullista tarkistusta. Ensimmäinen on hyvin lyhyt. Me pyrimme näin huolehtimaan siitä, että aikaisemmin sovittuja periaatteet, joista olemme sopineet pankkiunionin osalta, tulevat kunnioitetuksi tässäkin asiakirjassa. Ensimmäinen on se ja ei osallistuvat. Sen jälkeen kun sanotaan each participating, eli huolehditaan siitä, että jokainen maa saa sanavaltaa, kun pankki, jolla on tytäryhtiö kyseisellä alueella, on mukana kriisinratkaisuprosessissa. Ja palaan siihen toiseen hetken kuluttua, kun tästä on äänestetty. Se haben den mündlichen Suullinen tarkistus kuultiin. Wenn es Ansprüche gibt, dann... Äh, jos on vastalauseita, niin, niin jos nousette seisomaan, niin näin menee. Zwar müssen es mehr als 40 sein. Yli 40 jäsentä. Sanoisin, että yli 40 pahoittelen edustaja Ford. Sitten seuraava tarkistus, olkaa hyvä. Thank you. I will... Kiitos. Luen tämän melko nopeasti, kun oletan, että kollegat vastustavat tätäkin. Tarkistuksen mukaan sanotaan, että ne vastuut, joita on, ja kustannukset, jotka liittyvät neuvoston tai komission tehtävien toteuttamiseen artiklan 16 mukaan tässä asetuksessa eivät missään oloissa saa johtaa siihen, että taloudellista taakkaa syntyy niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole osallistuvia jäsenvaltioita, eli ei osallistuvat jäsenvaltiot. Osallistuvat jäsenvaltiot hoitavat järjestelyistä niin, että ei osallistuvat jäsenvaltiot saavat heti korvaukset korkojen kerran siitä, mitä summia maksetaan omien resurssien osalta viitattuna ensimmäiseen artiklaan. Eli pankkiunion osalta on selkeä nähdä, kuka maksaa kustannukset. Okei. Okay. Selvä uskoakseni. Kiitos. Molemmat suulliset tarkistukset on hylätty. Nyt alkuperäinen teksti valiokunnasta. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. you. Selvä. Tarkistetaanko ne äänestys? Minusta tuo näytti kyllä aika selvältä. Haben alle Kollegen abgestimmt? kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. 441 puolesta, 141 vastaan, 17 tyhjää hyväksytty. Nyt näin muutettuna komission ehdotus äänet puolesta. Vestagegen. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt artiklan 75 kohta 2 mukaan työjärjestyksessä Lykätäänkö loppuäänestystä, ketkä puoltavat tätä ehdotusta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kiitos paljon. darf zunächst Herrn Ensin Enrique Iglesias, pääsihteeri Iberia Kaisen huippukokouksen edustajana. Hän on Eurolac kokouksen takia täällä vieraana. Sydämellisesti tervetuloa. Seuraavana äänestetään ensin päätöslauselma, joka koskee alkuperämään tai lähtöpaikan ilmoittaminen jäädettyn tai jäädetetyn sianlihan, lampaan, vuohenlihan osalta. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana päätöslauselma tulietuusjärjestelmästä. Yksi äänestys vain tässäkin äänet puolesta. Edustaja Kaspari, työjärjestyspuheenvuoro. Arvoisa puhemies, halusin vain kysyä, miksi eikö tässä tarvittu määräenemmistöä? Seuraavan äänestyksen osalta käsittääkseni. Eli tulli... Schema allgemeiner Zoll. Tullietuusjärjestelmä määräenemmistöäänet puolesta vastaan hylätty. Sitten päästöoikeudet. Nyt EFD-ryhmä ovat vastustaneet ja edustaja Potashevis ja 42 muuta jäsentä Envi päätöslauseman osalta, jotta muutettaisiin tätä asetusta 1031-2010 huutokaupattien kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien määrästä. Envivaliokunnan suosituksesta äänestetään yhden äänestyksen kautta. Sobro, työjärjestyspuheenvuoro. Ja, please. Olkaa hyvä teidän puheenvuoro. Johnson ja postavi artiklan 174 mukaisesti EK-ryhmä on, tekee virallisen pyynnön, että tämä tätä lykättäisiin äänestystä seuraavaan täysistuntoon. Tämä on tärkeä, varsin tärkeä teema. Sillä on suuria vaikutuksia Euroopan yritysmaailmaan sen takia, kun on kyse energiakysymyksestä, tuotantokustannuksista ja työ, työttömyyden kasvamisessa. Sen takia me olemme aika paljon eri mieltä tällä päivänä vielä tästä kysymyksestä. Sen takia meidän pitää noudattaa tiettyjä sääntöjä ja sen takia lykätä tätä äänestystä. Pitää tarkastella tilannetta paremmin ja nähdä, mitkä ovat vaikutukset eurooppalaisille, jos, että saataisiin tämä optimaalisesti vietyä läpi. Kiitos edustaja Zobra. Äänestys olisi sääntöjen mukaan lykkäysesitys myös nyt joku voi puhua puolesta ja joku vastaan. Kuka haluaisi puhua tämän pyynnön puolesta? Ei kukaan. Kuka haluaa puhua pyyntöä vastaan? Ei kukaan, joten äänestetään, ketkä puoltavat lykkäystä. Lykkäyksen puolesta siis. Vastaan. Hylätty. Näin äänestetään nimenhuuto äänestyksenä. Kalle Gasperoni. Kalle Gasperoni. En anna Kalikas Pironi, en anna teille puheenvuoroa. En anna teille puheenvuoroa, kysyin. Silloin olisitte voinut pyytää puheenvuoroa. Kukaan ei halunnut puhua puolesta eikä vastaan. Tämä ei ole mikään sirkus. Me äänestimme jo. Namentliche Abstimmung. Nimenhuuto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy.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 Suullinen tarkistus. Edustaja Schulz, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Dear colleagues. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, eilisen keskustelun valossa ja kun selkeästi katsotaan Ukrainaa, niin ehdottaisin, että tässä on kysymys Ukrainan kansan oikeudesta päättää ilman, että kukaan kansainvälisen taholta puuttuu tilanteeseen. Siitä syystä ehdottaisin, että korvataan tarkistus yksi seuraavalla sanamuodolla ja luen Ukrainan kansan vuoksi, Ukrainan kansalla on ainoastaan oikeus päättää maan geopoliittisesta suuntauksesta ja siitä, mihin kansainvälisiin sopimuksiin ja yhteisöihin Ukraina haluaa liittyä. Ja ehdotan, että tämä lause liitettäisiin uutena lauseena kappaleeseen 19. Gibt es Einwände? Vastustaako joku? En näe vastustusta, joten tämä suullinen tarkistus tulee lisäyksenä. Tarkistun yksi. Ketkä puoltavat tätä muotoa? Nimenhuuto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 14 alkuperäisestä tekstistä kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Kollega Brock, työjärjestyspuheenvuoro. Bitte. Herr Präsident. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat epähuomiossa, kun esittelijä on tehnyt tähän tämän, niin käännösongelmien takia kohdassa 14 toisessa osassa sanoo, ja että valmistellaan toimia, ei niiden käyttöön ottaminen. Toivon, että tämä otetaan äänestyksessä huomioon. Tuo otettiin jo esiin se palautetaan alkuperäiseen muotoon. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Päätöslausema kokonaisuudessaan äänet puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana päätöslausema Syyrian tilanteesta. Joissain listoissa se on paljon aikaisemmassa vaiheessa siellä. Toivon, että jokainen löytää ryhmänsä suositukset, Syyrian tilannetta käsittelevä päätöslausema, yhteinen kuuden ryhmän päätöslausema, ensin tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus yksi puolesta, vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslausema kokonaisuudessaan äänet puolesta. Vastaan Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavana päätöslausemaesitys Egyptin tilanteesta. Yhteinen kuuden ryhmän päätöslausema. Ensin tarkistus kaksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kohta yhdeksän alkuperäinen teksti kaksi osa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tulos. Tarkistetaan. Koneäänestys, tarkistus 1. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslauselma, joka koskee EUn Venäjän huippukokousta. Ensin päätöslauselma esitys vihreiden ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten yhteinen päätöslausema viidestä ryhmästä. Ensimmäinen osa neljästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta viisi alkuperäisestä tekstistä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty Hylätty. Kohta kuusi alkuperäinen teksti kaksi osaa ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty päätöslausuma kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana päätöslausema esitys Bosnia-Herzegovinaa koskevan vuoden 2013 edistyskertomus. Päätöslausema esitys ulkoasian valiokunnasta. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä nimenhuuto Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta yhdeksän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 10 nimenhuuto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 nimenhuuto äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6 nimenhuoltoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2 on vedetty pois. Kohta 29, 2 osa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kolme kaksi osaa, yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan toinen osa tarkistusta, kolme äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16. Nimenhuolto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantosan kappale C, alkuperäinen teksti, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. No, hyvin hankalaa, kun en näe vihreiden osalta tässä edessä ketään, joka osoittaa, miten vihreät äänestävät. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana päätöslausema entistä Jugoslavia tasavaltaa Makedoniaa koskeva Bosselta työjärjestyspuheenvuoro. Puhemies, toivoisin, että poikkeuksellisesti hyväksyisitte, että rikotaan vähän sääntöä. Kukaan ei tunne Bosnia-Herzegovinaa niin hyvin kuin edustaja Pak. Tämä on viimeinen mietintö ja meidän pitäisi mielestäni kiittää häntä nyt, kun hän on tehnyt vuosikausia tämän asian eteen töitä. So, Frau Kollegin ein riesiger Blumen. Kollega Pack, suuret kiitokset. Ja sitten päätöslauselma entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta päätöslauselma ulkoasian tarkistus neljä puolesta vastaan. En näe nyt oikein mitään tulosta. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 22. Kaksi osa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 32. Kaksi osa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 50 alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme vedetty pois. 51 alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kohta 58 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 59 alkuperäisestä tekstistä kaksi osa ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausema kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Montenegroa koskeva vuoden 2013 edistyskertomus päätöslausema esitys ulkoasiain valiokunnalta. Tässäkin tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistusta toivotaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan tuokin äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko äänest- kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4.2 osa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Yhtä niukka tulos luultavasti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 nimenhuuto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma esitys toleranssi naisten sukuelinten silpomisen päätöslauselmaesitys naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunnasta kohta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale D, kaksi osaa ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty päätöslausema kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestys. Ja tarkistusta toivottiin toinen osa kappaletta D-äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koko päätöslauselma esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vielä päätöslausema-esitykset. Aiheena on edes kaksi. Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma. Liikenne- ja matkailuvaliokunnan esitys kolmannen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi. Nimenhuuta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 11 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty päätöslausema kokonaisuudessa nimenhuuto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvää kotimatkaa tai hyvää ruokahalua niille, jotka eivät halua osallistua äänestysselitysten esittämiseen. Pyytäisin kaikkia ripeästi poistumaan täysistuntosalista. Falls es nicht gelingt, werde ich gerne einige Kollegen auch jos ei onnistu, niin nimelläkin voin ottaa joitain jäseniä poistumaan. Äänestysselitykset seuraavaksi. Lähdetään ensin niistä, joita ehditty eilen pitää, ja sitten niistä äänestyksistä, jotka hoidettiin tänään. Ensin edustaja Bahin mietintö.